Certo, bene. Cari colleghi, possiamo iniziare la... Hyvät kollegat, aloitamme äänestyksen. Aiheena rahoituskriisin vaikutus puolustusalaan EUn jäsenvaltioissa. Esittelijänä Liisek. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 16-17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 24-25 identtisiä puolesta vastaan tyhjiä hylätty 29 puolesta korjaan 26 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 27 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä konetarkistus. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 18 a 10. Eh. 18.10 Mauro puolesta. 19 siis puolesta, 10 vastaan hyväksytty. 28 puolesta. Aivan se raukeaa. 29 siis puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 40 ja 41 identtiset puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 42 puolesta 40-41, kun äänestys alkaa. No Chiusa votazione? 20 a 5. Äänestys päättyy 20, 42 puolesta vastaan tyhjä. Ette nosta kunnolla käsiänne. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta raukea kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 52 51 kone äänestys. Äänestys alkaa. Chiusa la votazione ja päättyy. 20 vastaan, 17 puolesta hylätty, 52 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 60 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 62 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 63 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 64 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 65 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 70. Hetkinen. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjä hylätty hetkinen Bene, riprendiamo. No niin, täällä oli yksi virhe. 73 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 83 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 90 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 91 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 96 puolesta vastaan epäselvä tarkistus koneellisesti. 96 äänestys alkaa. Chiusa la votazione ja päättyy. Hylätty kahdella äänellä. 22 vastaan, 20 puolesta. Mauro vielä. 23. 97 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 98 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 99 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjä. Näyttää siltä, että se on hylätty, mutta tämä on hieman epäselvä. Tarkistamme koneellisesti 101. Äänestys päättyy. 23 vastaan 20 puolesta hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 115 puolesta vastaan, tyhjä, vastaan tyhjä hylätty 116 puolesta vastaan tyhjä hylätty 117 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 118 puolesta vastaan tyhjä hylätty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 136 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 138 tarkistus. Hetkinen. Niin 138 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Itre 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 151 puolesta raukeaa. 152 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 155. Haluatteko tarkistaa? Ei. 155. Naha, 154 koneellinen äänestys alkaa. Chiusa votazione. Ja päättyy. 23 vastaan, 21 puolesta hylätty, 155 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjä epäselvä. 162 koneellinen äänestys alkaa. 162. Chiusa la votazione. Ja päättyy. 23 vastaan, 21 puolesta, hylätty 163 puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty 164 puolesta, vastaan, tyhjiä, näyttää hylätyltä 165 puolesta, vastaan, tyhjiä, hylätty 166 puolesta, vastaan, tyhjiä, hylätty. 167 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 168 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. Itre 3 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjä näyttää hylätyltä. 177 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 13 kahdessa osassa ensimmäinen osa. 182 koneäänestys, tarkistus, äänestys alkaa. Chiusa la votazione. Päättyy. 26 vastaan 19 puolesta hylätty. Kompromissi 13 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 191, 192 identtiset puolesta vastaan tyhjä hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 200, 201, 202 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 203 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 205 206 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Suullinen tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjiä hylätty kuusi puolesta vastaan, vastaan tyhjä hylätty. Edustaja Löysin haluaa käyttää puheenvuoron ennen loppuäänestystä. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, dass ich das Wort bekomme. Kiitoksia, että saan käyttää puheenvuoron. Totesin vain lyhyesti, että meidän ryhmämme kannalta on niin paljon erimielisyyksiä tästä mietinnöstä, että me, että me haluamme sitä vähemmistön mielipiteen kohdassa yksi. Va bene, prendiamo atto delle sue dichiarazioni. Selvä, panemme tämän merkille. Sitten loppuäänestys koneellisena. Äänestys alkaa. Ja päättyy, vaikka kaksi ei vielä olekaan äänestänyt. Äänestys päättyy siis. 40 puolesta 6 vastaan. Onnittelut esittelijälle. Onorevole Lisek, prego. Lisek, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Uh, I only would like to, to say... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia CD- ja AFET-valiokunnan jäseniä, erityisesti varjoesittelijöitä heidän tekemästään työstä tämän nimenomaisen aihealueen tiimoilta. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia näistä sanoista. Nyt odotamme vielä pari minuuttia sillä aikaa, kun puolalainen ministeri Sikorski saapuu paikalle. Hän on juuri tulossa. Dear colleague, please sit down. We are to start. Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Cominciamo. Aloittelemme tosiaan. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ministeri Radoslav Sikorskin. Hän on meidän seurassamme tässä valiokunnassa nyt ensimmäistä kertaa. Hyvä ministeri, olette tulleet tänne kertomaan meille laajentumisesta ja laajentumispolitiikasta ja Puolan puheenjohtajakauden painopistealueista. Tiedämme, että niihin kuuluu yksi, josta olemme juuri puhuneet. Se koskee sitä, että perustetaan eurooppalainen demokratiarahasto korkean edustajan valtuuttamana. Teillä on myös meille käsittääkseni kertomus ulkoasiain neuvoston kokouksesta 14. marraskuuta – siellä keskuskeltiin useista asioista, Afganistanista, etelä ja Afrikan sarvesta ja niin edelleen. Teillä on hyvin tiivis ohjelma tänään, joten en halua ottaa teiltä ja keskustelulta enää yhtään enempää aikaa. Pyydän teitä pidättäytymään 15 minuutissa niin, että voimme vielä keskustella. Kiitoksia ja olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Puheenjohtaja, hyvät arvoisat jäsenet, <clears throat> olin hyvin iloinen voidessani tavata teidät äh, helmikuussa. Ja olen ila, ilahtunut siitä, että näen teidät täällä tänään, kun Puola on puheenjohtajana vielä kuukauden verran. Kuten tiedätte, että olemme melkoisessa tienhaarassa Euroopan unionin historian kannalta mutta Puolassa uskomme, että ratkaisu ongelmiimme on äh, se, että saadaan enemmän Eurooppaa. Me uskomme, että olemme jo äh, kantaneet tässä suhteessa korsia kekoon. Esimerkiksi samalla päätökseen neuvottelut Sixpackista. Äh, lokakuun Eurooppa-neuvosto ja euroalueen huippukokouksessa menemme eteenpäin taloushallinnon kannalta ja tehostimen kapasiteetti Euroopan vakausfasiliteetin osalta ja vahvistimme rakenteita ja pääomitimme, pääomitimme pankkisektoria. Ja EUsta pitää saada luot, kilpailukykyisempi ja vahvempi ja luotettavampi. Totta kai kolikon yksi puoli on se, että vahvistetaan euroaluetta, mutta kolikon toinen puoli on uskoksemme se, että laajennetaan yhteisöämme että saadaan kunnianhimoisempaa naapuruspolitiikkaa mukaan lukien itäinen kumppanuus, kuten myös Euroopan äh, äh, demokratian kehittäminen ja myös energiayhteisön kehittäminen, ja pahalaa näin myöhemmin. Äh, ja viime viikkoina on puhuttu laajentumisesta Euroopan unionissa ikään kuin lähteenä, joka olisi nykyisten ongelmien lähde. Ja täytyy sanoa, että minä olen eri mieltä tästä analyysistä se, että meille tuli 12 uutta jäsentä vuonna 2004, oli uskoakseni, on, se on vaikuttanut hyvinvointiin ja kukoistukseen vanhoissakin jäsenvaltioissa, kuten myös uusissa. Meidän laskimemme mukaan kauppa Länsi-Euroopan ja uusien jäsenvaltioiden välillä on lisääntynyt kolmikertaiseksi ja se on osaltaan myötä vaikuttanut ainakin puolen prosentin verran BKTn kasvuun vanhuissa, vanhoissa jäsenvaltioissa. Tietenkin voitaisiin tehdä vasta, toi vasta, päinvastainen argumentti, nimittäin, että, se, että markkinoiden kasvaminen Euroopassa on viivästyttänyt hyvinvointivaltion kannattavuutta. Me uskomme, että laajentuminen toimii ja olen hyvin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on pitänyt laajentumista ja naapuruspolitiikkaana korkealla omalla agendallaan. Puola puheenjohtajakaudella on onnistunut finalisoimaan työn tekstistä Kroatian liitännäissopimuksen osalta ja toivon, että parlamentti sitten allekirjoittaa sen. Kroatia on esimerkki muille Länsi-Balkanin maille ja voidaan katsoa, että siellä täytetään vaatimukset. Lokakuun viimeisessä konferenssissa me saimme päätöksiin kaksi kappaletta Islannin kanssa. Me haluamme viedä tätä eteenpäin. Olemme sitoutuneet jatkamaan neuvotteluja Turkin kanssa. Kuitenkin, kuten tiedätte, Ankaran pitäisi täyttää kriteerit, jotka komissio on määritellyt. Me olemme lupan, me olemme saaneet äh, lupauksia Euroopan naapuruspolitiikasta, joka pitää sisällä siis itäisen kumppan, kumppanuuden. Olemme tyytyväisiä tuloksiin äh, Varsovan äh, huippukokouksessa, jossa todettiin, että Euroopan suhtautuminen it, itäisiin naapuru, naap, naapureihin ovat kohdallaan ja me pyrimme liberalisoimaan viisumihallintoa. Lokakuussa kerrottiin ministeri Dubchenkolle eh, Ukrainan kehityksestä. Me toivomme, että Timoshenkon tuomio ei jarruta eh, demokratian kehittymistä tuossa maassa. Me toivomme, eh, että se pidetään pääkylmänä. Liitännäissopimuksen allekirjoitukset uskomme, että se antaisi meille välineen ja työkalut sille, että päästäisiin eteenpäin äh, Unkarin, äh, Ukrainan suuntaan. Neuvottelujen ylläpitäminen vapaakauppasopimuksesta Georgian ja Moldovan kanssa ovat e- menneet eteenpäin. Ukraina ja Moldova ovat pisimmällä tämän toimintaohjelman äh, suhteen viisumeiden kannalta. Sen täytyy, se täytyy, sitä täytyy arvostaa. Me me haluamme kehittää oikeusjärjestystä, me haluamme poistaa vastustaa korruptiota ja kehittää hallintoa itäisten kumppanimme kohdalla. Äskettäin äh, tämä äh, itäinen kumppanuus ja sitä koskeva akatemia Varsovassa edesauttavat tätä työtä. Haluan mainita yhden ongelmallisen naapurin valko -Venäjän. 19. joulukuuta viime vuonna valitettavasti oli taka-askel. Presidentti Lukashenkohan lupasi, että siellä demokra- valitaan demokraattisesti, mutta kuten tiedämme, tuona, tuo ei toteutunut. Ja hallinto ja kansalaisyhteiskunta, niiden välinen kuilu syveni. Me uskomme, että kansalaisyhteiskunnan ääni ei kuitenkaan vaikene ikuisesti. Meidän, meidän pitää ylläpitää sanktioita yhtäältä, mutta toisaalta meidän pitää olla välineet rohkaista <clears throat> muutoksia. Ja siksi me uskommekin, että kun luomaan paketti tulevaisuuden demokraattista valko silmällä pitää, että toivottavasti tällä tavalla voidaan, tätä voidaan aktivoida, kunhan poliittiset vangit on vapautettu ja kun valko on tiellä, tiellä kohti demokratiaa sen pitäisi olla toimiva oh-, ohjelma, jossa on uudistuksia ja teknistä apua, joilla on tarkoitus kehottaa rohkaista valko demokra- hallintoa kohti demokratiaa ja kansalaisvapauksia. Uskon, että te, teillä on keskeinen rooli tässä, kun, te ollaan, kun tehdään tätä tarjousta valko suuntaan. Samaan aikaan me haluamme auttaa Venäjää sen eurooppalaistumisessa ja, siinä, ja sen sitoutumisessa, jos he haluavat kohti Euroopan unionia. Meillä on, meillä on puolalais-saksalainen kirja korkealle edustajalle. Se on meidän tapamme tukea Rova ja hänen ponnisteluissaan ulkosuhteiden luittamisessa. Puolan ja Saksan aloite eh, EUn eh, suhteista eh, Venäjään. Siitä keskusteltiin viimeisessä ulkoasianneuvostossa. Kumppanuus Venäjän kanssa perustaa vastuullisuuteen ja se olisi hieno mahdollisuus. Venäjän VTO-jäsenyys on myönteinen askel olemme iloisia siitä, että Venäjä ja Georgia ovat poistaneet äh, esteitä äh, yhteistyön tieltään. Yhteistyö Kaliningradin alueen kanssa on mielestämme hyvä äh, asia sekä EUn että Venäjän kannalta se, että vahvistetaan henkilöiden keskinäisiä kontakteja Schengenin standardien mukaan. Se edesauttaa kauppaa ja se voisi olla hyvä asia suhteiden kannalta. Siksi Puola on ehdottanut ja jo on valmis muuttamaan asetusta 1921, joka koskee näitä muun muassa näitä alueita, ja Kaliningradien tässä on tietynlainen poikkeus. Me ymmärrämme, me arvostamme parlamentin tukea tässä asiassa. Me toivomme, että tuleva äänestys Euroopan parlamentissa ja sitten me neuvostossa saa päätöksen neuvottelut tästä säädöksestä. Toivon, että se tapahtuu Puolan puheenjohtajakauden aikana, jotta voitaisiin allekirjoittaa Venäjän kanssa tästä liikenteestä ensi kuussa. Kun tuomme muutoksia Itä-Euroopassa, me emme tietenkään unohda samaan aikaan sitä, mitä on tapahtunut Pohjois-Afrikassa, erityisesti Tahirerin aukiolla ihan viime aikoina – kumppanuus, demokratia ja kukoistus ja uudistukset e, Euroopan naapuruspolitiikassa. Euroopan unioni on keskeisessä sijassa. Me uskon, että voimme teemme enemmän ja tehokkaammin, kunhan me asetamme e, Euroopan demokratia tavoitteet tällaiset joustavat välineet voitaisi, voisivat edesauttaa rauhanomaista muutosta kohti demokratiaa. Tuoreimmassa kirjeessä, jonka tein Rova Ashtonin kanssa, me painotimme niitä, tätä toimintaa. Me olemme ehdottaneet sitä, että luodaan kansainvälinen rahasto, jota tukee, tukevat mukana olevat jäsenvaltiot ja EUn toimielimet. Ja se voitaisiin elvyttää julistuksessa, jonka, jotka alle, jonka allekirjoittaneet ovat jäsenvaltiot ja toimielimet, ja toivomme, että tuleva ulkoisen neuvosto tulee hyväksymään sen, ja haluankin saada tämän asian liikkeelle puolen puheenjohtajakauden aikana, ja pidän tervetulleena parlamentin panosta tässä, näissä keskusteluissa tästä Ja sitten lopuksi Puola on ollut edesauttamassa ulkoista ulottuvuutta Euro, EUn energiapolitiikasta. Me arvostamme Euroopan parlamentin vahvaa ääntä näissä keskusteluissa. Energiayhteisösopimus pitäisi, sitä pitäisi syventää ja laajentaa pohjana suhteille meidän naapureihimme. Tuleva Turkin jäsenyys ja erityisesti Georgian ja Azerbaidsan jäsenyys energiayhteisössä oli, voisivat edesauttaa energiaa varmuutta ja kaasutoimitukset, äh, lähteet ja äh, linjat EU-hun suuntaan ovat tärkeä osa tätä eteläistä, äh, eteläisen energiakäytävän rakentamista, kuten painotin viime keskustelussamme. Uskon, haluan myös selvittää mahdollisuudet liuskekaasun toimituksessa, joka ja liuskekaasu voisi vastata energiatarpeisiin, se vaikuttaa ilmastonmuutokseen myönteisesti ja se myös vaikuttaa myönteisesti Euroopan kumppanuuteen. Euroopan parlamentti on ollut asiasta kiinnostunut, jota osaamme arvostaa tämä, tämän päivän tilanteesta ja Puolan puheenjohtajakauden suunnitelmista. Ja luotan tässä suhteessa teidän, yhteistyöhön teidän kanssanne. Kiitoksia. Kiitoksia, herra ministeri. Puheenvuoropyyntöjä on hyvin paljon. Monet kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Pahoittelen, mutta niin, että kaikki ehtisivät puhua, joudun rajoittamaan puheaikaa kaksi minuuttia. Salafranka EPP-ryhmän koordinaattori. Señor presidente, bienvenido. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra ministeri. Haluaisin EPP-puolueen ryhmän nimissä toivottaa teidät tervetulleeksi, niin olen täällä päin. Haluaisin kiittää teitä läsnäolostanne ja esittää muutaman kysymyksen. Joitakin kuukausia sitten puheenjohtajakauden alussa sanoitte, että Valko-Venäjä oli puolella se, mitä Kuuba Espanjalle. Nämä olivat aika erikoisia juuli, julkilausumia. Voisitteko hieman kertoa, missä määrin olette valmiita ottamaan käyttöön erityisiä sanktioita Valko-Venäjällä siellä tapahtuvan kehityksen mukaisesti? Haluaisin myös esittää kysymyksen koskien vetäytymismääräaikoja. Teillä on käsittääkseni 2600 sotilasta Afganistanissa ja sanoitte, että aiotte vetää heidät pois eh, vuoteen 2014 mennessä. Pidättekö tästä kiinni vai aiotteko venyttää läsnäoloa? Sitten yksi tavoitteista oli saavuttaa edistystä. Te olette ulkoministeri, olette olleet puolustusministeri. Oli tarkoitus päästä eteenpäin eh, turvallisuus- ja puolustusasioissa. Voisitteko nyt arvioida, millaisia tulevaisuuden näkymiä suunnitelmia teillä oli? Aiotteko tehdä tilannekastauksen siitä, kuinka nämä halut ja pyrkimykset ovat konkretisoituneet sitten? Minähän olen Eurolat parlamentaarisen yleiskokouksen johtaja ja pyysin, että tukisitte meitä tässä 105 tässä satojen jäsenien foorumissa. Silloin oli Tajani mukana. Astonkin tulee tänään mukaan. On hyvin harmillista, että, että neuvostosta ei ollut edustajaa mukana, te esimerkiksi tai joku teidän avustajistanne. Toivotan teille onnea jäljellä olevaa aikaa varten. Olemme suhtautuneet hyvin myönteisesti näihin Kreikan kanssa käytäviin neuvotteluihin. Eh, no- Kiitoksia edustaja Salafranka. Sitten Vigenin hän on sosialistien ja demareiden koordinaattori. Kaksi minuuttia. Herra puheenjohtaja, arvoisa ministeri, kiitoksia. Alkuun haluaisin kiittää teitä ministerinä ja Puolaa puheenjohtajavaltiota tekemästäni työstä. Monet puhuivat ongelmista ja lähes EUn hajoamisesta ja te vain totesitte, että me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, enemmän eurooppalaista integraatiota kriisin hallitsemiseksi ja jotta jäsenvaltiolla olisi jonkinlainen tulevaisuus edessä. Mutta kyse ei ollut vain ja ainoastaan EUn jäsenvaltiosta, myöskin muista ja että me paneutuisimme moniin kysymyksiin, kuten myöskin talouteen. Niin, me olemme aika lailla huolissamme siitä, miten neuvostossa asioiden käsittely etenee. Niistä voi tulkita, että laajentumiseen liittyvää intohimoa ei ole oikeastaan enää havaittavissa, joten voisitteko kertoa, missä nyt ollaan menossa, mikä on tämänhetkinen ilmapiiri neuvostossa laajentumiseen liittyen? Ja tähän nimenomaisen kysymykseen liittyen kysyisin, että mikä on neuvoston kantaa Serbian statukseen liittyen ja Montenegron liittyen? Ja toinen kysymykseni liittyy Egyptin tilanteeseen. Onko olemassa jotain EUn suunnittelimaa nopeita toimenpideehdotuksia viimeaikaisten tapahtumien valossa ja mitä EU voisi omalta osaltaan tehdä järjestyksen ja demokratian takaamiseksi Egyptissä. Erityisesti viittaan tässä tuleviin vaaleihin. Niitähän pitäisi oikeastaan alkaa tällä viikolla. Ja lopuksi vielä seuraavanlainen huomio. Se liittyy tähän, mitä sanoitte lopuksi liuskekaasuun liittyen. Niin tiedätte, että sosiaalistiryhmä ei ole kovinkaan innokas tätä liuskekaasu vaihtoehtoa käyttämään – vaikka toisenlaista ajattelutapaa on olemassa, mutta me olemme sitä mieltä, että liuskakaasun käyttäminen on melko ongelmallinen asia ympäristölle. Se seuraava edustaja Duff, kaksi minuuttia. Morning, everyone. Huomenta, puheenjohtaja ja herra ministeri. Te olitte tämän viiden kuuluisan henkilön kirjoittaman äh, kirjeen ensimmäinen allekirjoittaja, joka se Ero Ashtonille e on ulkoja turvallisuuspolitiikasta, jossa haluttiin päästä paremmin eteenpäin panemalla täytäntöön Lissabonin sopimus ja sen säädökset tuolla saralla. Mikä oli vastaus, jonka saitte häneltä? Onko tässä, onko tästä kirjanvaihtoa tästä asiasta, jossa me voisimme olla mukana myös. Toisekseen, koska me näytämme olevan menossa keskusteluihin mahdollisista sopimuksen muutoksista ehkä. Minkälaisia kommentteja te haluaisitte esittää tästä näistä Lissabonin järjestelyistä ylipäätään suhteessa yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja puolustuspolitiikkaan? Ja aivan erityisesti katsotteko, että so, jos sopimusta, jos sopimusta lähdetään neuvottelemaan, me voisimme voisimme ehkä antaa Rova Ashtonille jonkinlaisia poliittisia apulaisia. Grazie, onorevole Duff. Kiitoksia edustaja Duff. Seuraavana edustaja Atkins, kaksi minuuttia. Uh, chairman, thank you. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, arvoisa ministeri, tervetuloa ja pari kysymystä. Niin, viittasitte lähi tilanteeseen, kun puhutte Egyptistä, mutta kyllähän Palestiina ja Israelkin tähän kuuluu ja Puolalla on läheisiä suhteita Israeliin ja kysyisinkin, että onkohan teillä mahdollisuutta painostaa Israelin hallitusta siten, että he ymmärtäisivät, minkälainen ongelma tästä on syntynyt näiden ö, sulkujen kautta ja asutuskysymysten myötä, siirtokuntien myötä. Euroopan unionihan kyllä saa maksaa, mutta ei vaikuttaa tilanteeseen, joten voisitteko myöskin kommentoida tätä Palestiinan hakemusta ja sitä, että miten teidän mielestänne äänestyksen olisi pitänyt mennä Unescossa ja miten tästä nyt päästään sitten eteenpäin? Eli tässä yleisellä tasolla Palestiinan liittyvä kysymykseni. Ja toinen kysymys on hyvin yksinkertainen luonteeltaan. Haluaako Puola edelleenkin liittyä euroalueeseen? Grazie, onorevole Atkins. La parola all'on... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Schulz, kaksi minuuttia. Äh, herzlich Tervetuloa herra ulkoministeri myös vihreän, vihreän ryhmän nimissä tässä ulko- ja asianvalikuntaan. Paljon kiitoksia tästä poliittisesta katsauksesta, jonka esititte, ja teidän sitoutumistestanne Euroopan ulkopolitiikkaa. Tätä haluan erityisesti painottaa. Tehän mainitsitte puolalais-saksalaisen kirjeen, ja siinä, äh, jonka kirjoitettiin, joka kirjoitettiin Ashtonille, jonka mukaan itäinen kumppanuus yhdistettäisiin strategiseen kumppanuuteen Venäjän kanssa. Ja te puhutte uudesta ulottuvuudesta, uudesta itäulottuvuudesta Euroopan ulkopolitiikasta. Mitä te ymmärrätte tällä? Äh, kun ajatellaan sitä, että Venäjä on nimenomaan kieltäytynyt osallistumisesta itäisen kumppanuuteen ja haluaa eri, erityisroolia tällaisena suurvaltana. Äh, ja toinen kysymys on, miten te arvioitte tämänhetkisen tilanteen Ukrainassa? erityisesti mitä mahdollisuuksia te annatte sille, että saataisiin päätöksen tai ratifioita liitännäissopimus niin kauan kuin siellä on edelleenkin eh, eh, suuria kysymysmerkkejä oikeusvaltion suhteen Ukrainassa. Ja mitä te teette konkreettisesti, jotta Timosenkon tapaus, tapaukseen voidaan vaikuttaa jotta Timosenko saataisiin vapaaksi? Grazie onorevole Schulz. Eh, la parola... Kiitoksia edustaja Schulz. Sitten edustaja Meijer. Hän on QE-ryhmän koordinaattori ja AFETin varapuheenjohtaja. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra ministeri. Näyttää vähän siltä, että täällä on nyt esitelty kertomus, jossa ei ole otettu huomioon sitä hirvittävää kriisiä, joka on Eurooppaa halkomassa minun mielestäni siinä on nyt taloussuunta hukassa, sitä ei haluta muuttaa. Jotakin aikaa sitten naapuruuspolitiikka nähtiin välineillä, jolla saavutetaan sosiaalinen ja alueellinen kohesio. Jokainen, jokaisen laajentumiseen liittyy rahoituspaketti, jolla autettiin uusia jäsenvaltioita lähentymään sosiaalisesti ja alueellisesti. Näin ei enää ole. Laajentumisiin ei liitetä tällaista rahoituspakettia ja näin ollen on aivan mahdotonta saavuttaa sosiaalinen ja alueellinen kohesio. Siksi puhutaan kahden nopeuden Euroopasta. Meidän ryhmämme ei ole siitä yhtä mieltä. Emme ole yhtä mieltä tällaista taloussuunnasta, jossa annetaan sääntelemättömille markkinoille niiden käsiin Eurooppa-hanke. Eurooppa on kriisissä, euro, neopruspolitiikkaa olisi elvytettävä tästä näkökulmasta ajatellen. Se pitäisi olla väline, jolla saavutetaan sosiaalista alueellista kohesiota eikä pitäisi vahvistaa kahden nopeuden Eurooppaa, jossa yhdet menevät nopeaa vauhtia eteenpäin ja toisessa on suuria eriarvoisuuksia. Haluaisin tässä mielessä todeta, että naapuruuspolitiikan pitäisi olla vaativampaa kumppanuusvälineiden ja ihmisoikeuksien kannalta. Jotenkin sitten 34 henkilöä kuoli Tahrinin aukiolla Tämä on erittäin vakava ongelma. Sotilallinen junta ei hellitä vallasta. Meidän pitäisi olla, antaa hyvin voimakas viesti niin Euroopasta käsin niin, että lopultakin saataisiin aikaan tämä perustuslainen muutos ja että armeija jättäisi vallan. Haluaisin myös esittää kysymyksen, joka liittyy keskusteluihin Kosovosta. Oletteko arvioineet Dick Martinin kertomusta? Siinä on viitattu mahdollisiin li- linkkeihin Kosovon itsensä johtajaksi julistautuneen henkilön ja näiden äh, ihmiskuntaan kohdistuneen rikosten välillä. Sitten Kyproksen tasavallasta meidän pitäisi olla vaativampia ja vaatia, että Turkki lopettaa kolonisaatiopolitiikkaansa Kyproksen pohjoisosassa ja vetää pois sotilaansa. Kiitoksia viimeiseksi Danjean. Hän on turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunnan puheenjohtaja. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Kysymykseni liittyy läheisesti Daffin ja Salafrankan kysymyksiin koskien yhteistä turvallisuutta ja puolustusta. Puolan Puheenjohtajavaltioilla on ollut tavoitteita, jotka parlamentissa otettiin hyvin vastaan. Ne koskevat turvallisuutta operatiivisella ja voimavara näkökulmasta e, erityisesti Italia tässä oli käsillä 14. marraskuuta vahvistettiin neuvoston kokouksessa, että täällä on aika vahva lukkotilanne minä kutsuisin sitä ideologiseksi lukkotilanteeksi. Kyseessä on yksi valtio 27. Valitettavasti kunnianhimoisiin tavoitteisiin ei nyt voida päästä. Millaisia pragmaattisia ja realistisia tapoja näette niin, että asia kuitenkin etenisi? Meillä on Libyan kriisiä, budjettirajoituksia. Meidän on jaettava puolustus kustannuksia, vaikka joissakin maissa onkin ideologisia vast- erimielisyyksiä. Haluaisin kuulla, millaista tietä pitkin ajatte jatkaa eteenpäin. Kiitoksia edustaja Danjean. Sitten annan puheenvuoron ministerille. Jos voitte pysyä kymmenessä minuutissa, niin voimme aikaamme käyttää mahdollisimman hyvin. Kiitoksia. Thank you, Mr. President, and thank you for the... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä. Niin, ei tämä helppo tehtävä ole, sillä minähän en ole mikään korkea edustaja. Ja minä edustan täällä puheenjohtajavaltiota ja asemani on siis toisenlainen kuin, että toimisin tässä Lisabonin sopimuksen pohjalta. Mutta toki mekin vastaamme laajentumiskysymyksestä eli edustan tässä neuvostoa, mutta myöskin puheenjohtajavaltio Puolaa, jolle on esitetty kysymyksiä. Kollega Danjean vastasi oikeastaan Daffin esittämään kysymykseen. koskien puolustuspoliittista kysymystä. Puola haluaisi edetä nopeammin ja pidemmälle, mutta me toimimme konsensushengessä ja meidän tulisi katsoa tätä yhteisöllistä lähestymistapaa, joka on tärkeä näinä kriisin aikoina ja kun säästökohteena ovat myöskin puolustusmenot. Ja mitä tulee puolustusvirastoon, niin se on ilmoittanut, että on olemassa noin 15 kohdetta, joiden suhteen voitaisiin toimia kustannustehokkaammin. No aloitetaanpas näistä viimeisimmistä kysymyksistä. Niin, kollega Meijer, olette oikeassa sanoessanne, että meidän täytyy löytää sellaisia ratkaisuja, jotka tyydyttävät kaikkia jäsenvaltioita ja meillä pitäisi olla vahvempia yhteisöllisiä menettelytapoja käytössämme. Mehän olemme sopimusten vaalioita ja yhteismenetelmän vaalia, joten sillä, siinä suhteessa olen kanssanne samaa mieltä niin toivoisin toki, etteivät rahoitusmarkkinat meitä ohjaisi. Clintonilta on kysytty, että mitä hän tekisi, jos hänet valittaisiin uudestaan, niin hän sanoi, että hän haluaisi lähteä näille joku velkakirja markkinat teille, koska silloin hänellä olisi suurempi toimintamahdollisuus. Mutta meidän täytyy vain muistaa faktat, että markkinathan arvioivat, arvioivat meidän luotettavuuttamme. Ja kun katsotaan Puolan tilannetta, niin me olemme pyrkineet toimimaan ennaltaehkäisevästi tämän luottamuksen aikaan saamiseksi yksikään Puolan rahoituslaitoksesta ei ole kokenut suuria tappioita, joten ja vuosi vuodelta lukemat ovat parantuneet. Ja ihan hiljattain hallitus on hyväksynyt tiukan toimenpidepaketin, jolla rahoitustilanteemme parantuisi entisestään. Joten me tulemme tas- saamaan eläkeiän 67 vuoteen sekä miesten että naisten osalta. Ja voitte vain kuvitella, että kuinka suosittu päätös tämä on. Lisäksi yritämme vastata niihin haasteisiin, jotka liittyvät eurojäsenyyteen. Ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän tulee toimia hyvin tiukkojen rahoitusvalvontatoimenpiteiden alla. Ja tietenkin me haluamme liittyä euroon. Sopimusten nojallakin meidän tulee pyrkiä jäsenyyteen. Ja kun aika on kypsä, niin tulemme liittymään siihen. Eli silloin kun me olemme valmiita ja euroalue on saanut asiansa kuntoon. As regard, Mr. Schulz, as regards niin, edustaja Schulz. Suhteista Venäjään. Mielestäni meillä pitäisi olla tiukat juridiset lähtökohdat käytössä silloin, kun puhumme näistä suhteista. Ja toivottavasti neuvottelu- ja kumppanuusohjelmasta alkaisivat mahdollisimman nopeasti yksimielisesti, ja tästä on jo oikeastaan sovittu, ja viimeisessä yhdistän asioiden neuvostossa tästä keskusteltiin ja ongelmana oli lähinnä Venäjän VTO-pyrkimykset ja nyt kun VTO liittyy tai Venäjä liittyy VTO, niin silloin meidän täytyy aloittaa uudestaan. Ja me tulemme julkaisemaan yksityiskohtaisen asiakirjan, josta käy ilmi, mitä me voimme toisiltamme näissä neuvotteluissa odottaa. Sitten Ukrainaan liittyen todettakoon, että me uskomme, että assosiaatiosopimus vaikuttaisi Ukrainan tilanteeseen siten, että Ukraina hyväksyisi 60 prosenttia yhteisestä säännöstöstä. Se on melkoinen hinta tai melkoinen saavutus sekä Ukrainan että unionin näkökulmasta katsottuna. Mutta meidän täytyy muistaa, että nyt olemme neuvotteluvaiheessa, jos neuvottelemme ajoneuvoista, henkilöautoista, raskaasta kalustosta, alkuperämerkinnöistä, niin ne ovat omia neuvotteluaiheita, mutta on tietenkin selvää, että jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentin edustajat tulevat tarkkaan katsomaan sitä, että noudattaako Ukraina pelin henkeä ja pelisääntöjä jotka on kirjattu assosiaatiosopimukseen. Viittaan tässä erityisesti demokratia ja oikeusvaltioperiaate otsakkeisiin. Mutta meidän kuitenkin täytyy aloittaa nämä neuvottelut ja minä uskon, että meillä olisi tehokas toimintaväline käytössämme, mikäli vain voisimme päästä sopimuksen suhteen eteenpäin. Ja toivottavasti Ukrainan viranomaiset tekevät kaikkensa poliittisessa mielessä tämän projektin aika toteuttamiseksi. Ja tehän tiedätte, että se vaatii melkoista diplomaattista toimintaa ja sitä harjoitetaan paraikaakin ja minäkin tulen käymään vielä tämän päivän aikana Ukrainassa. No, Mr. Atkins. Niin, kollega Atkins esitti kysymyksen, miten voisimme painostaa Israelia. No, teidän täytyy esittää tämä kysymys Lady Ashtonille. Puolan ulkoministerin ominaisuudessa voin sanoa, että me olemme tunnistaneet vuonna 1988 Palestiinan ja Unescon suhteen äänestimme Ashtonin viitoittamalla tiellä, eli me pidättäydyimme tässä äänestyksessä. Niin, Daffille vasta vastaus tulikin jo, no mitä tulee näihin poliittisiin edustajiin, minä toki tiedän nämä parametrit, mutta en sinänsä voi vastata tähän esitettyyn kysymykseen. Voin kuitenkin sanoa sen verran, että olen t- kanssana aivan täysin samaa mieltä. Eli me tarvitsisimme tällaisen eurooppalaisen luettelon, kun jatkossa Euroopan parlamentin jäseniä valitaan. Ja tämä ehdotus tullaan sitten ottamaan esille ihan lähitulevaisuudessa. Niin, kollega Vigenin, oikeutetusti kysytte tästä laajentumisesta. Kosovoon ollaan oltu yhteydessä ja toivottavasti Kosovolle voidaan lähiviikkojen aikana myöntää ehdokasvaltio asema ja toivottavasti neuvottelutkin voidaan aloittaa Montenegron kanssa piakoin. Puola todellakin tukee sitä, että asia saadaan nyt hoidettua kuntoon. Ja mitä tulee Egyptin tilanteeseen, uskoakseni Egypti kuvastaa sitä, miksi kaipaamme tällaista demokratiatukiohjelmaa. Tehän tiedätte, että instituutiot toimivat EU-ssa hitaasti. Ja varojen vapauttamisen liittyvät toimenpiteet vievät omat aikansa. Kyse ei ole kuukausista, vaan vuosista. Ja tästä syystä me tarvitsemme oman instituution, joka voisi toimia nopeammin ja joka voisi puuttua tilanteeseen kansalaisjärjestöjen nimessä, vaikkakaan niitä ei olisi tunnustettu epädemokraattisissa valtiossa. Ei ole mitään järkeä toimia niin, että meillä olisi vain politiikkaa käytettävissä, mikäli me emme voi tukea muita kuin virallisesti tunnustettuja kansalaisjärjestöjä. Sillä näinhän diktaattorit voisivat päättää, ketä EU voi tukea ja ketä ei. Ja tästäpä syystä me tarvitsemme tällaisen riippumattoman tahon, joka tekisi tämän työn puolestamme, joten toivoisin, että voisitte tukea meitä tällaisen välineen aikaansaamisessa. Niin, sosialistit eivät ole kiinnostuneita liuskekaasun käytöstä, mutta todettakoon, että kaikki louhintatoimenpiteet aiheuttavat jonkinmoisia ympäristöllisiä ongelmia. Uudet teknologiat tarvitsevat uusia pelisääntöjä. Mutta täytyy aina muistaa, että mitä tapahtuisi, jos Puola siirtyisi sähkön tuotannossa 96 prosenttia perustuu tällä hetkellä hiileen, ja jos alettaisinkin käyttää kaasuun, niin kyllähän päästömäärät pienenevät huomattavassa määrin, ja sehän tarkoittaisi ympäristöystävällistä muutosta. No, te tiedätte tietenkin, mitä näiden mahdollisuuksien riskien tasapainottaminen käytännössä tarkoittaa. Ja kyllä, lukuja katsomalla liuskekaasulla on puolensa. Ja liuskekaasua tullaan louhimaan – se on ihan fakta. Se on nyt jo Yhdysvalloissa melkoinen markkina-alue. Mutta herää kysymys siitä, että tuleeko EU olemaan mukana tässä projektissa ihan eturintamassa vai jääkö se vain jälkijunaan? Afganistanin osalta voin puhua vain ja ainoastaan ulkoministerin ja entisen puolustusministerin ominaisuudessa. Me lähdimme NATO-liittoumana Afganistaniin ja 2014 lähdemme sieltä vetäytymään, mutta EUn tulisi mielestäni sitoutua enenevässä määrin Afganistaniin ja Afganistanin kehittämiseksi. Me emme missään nimessä halua ajautua tähän 90-luvun tilanteeseen, jossa Afganistan jätettiin oman onnensa nojaan. Tämä on yksi tärkeä asia ja korkea edustaja pyysi minua käymään Pakistanissa ja Afganistanissa. Hänen puolestaan kävin siellä viime kesänä ja hänen puolesta kävin myös Istanbul-ryhmän kokouksessa, jossa käsiteltiin Afganistanin tilannetta ja kyllähän meidän täytyy päästä yhteisymmärrykseen siitä mandaatista, joka meillä olisi pitkällä aikavälillä Afganistanin tilanteen kehittämiseksi. Se pitää saada mahdollisimman nopeasti pöydälle ja toivottavasti Bonnissa 5. joulukuuta järjestettävässä kokouksessa tämä sitoumus on pöydällä. Ja lopuksi vielä kollega Salafrankalle toteaisin, että Puolalla on erinomaiset suhteet Espanjaan ja olipa sitten hallitusvastuussa kuka tahansa, niin toivottavasti suhteet säilyvät hyvin ja jatkossakin. Kiitoksia ministeri. Nyt siirrymme toiselle kierrokselle. Joudun lyhentämään puheaikoja puolentoista minuuttia niin, että kaikki puheenvuoroa pyyntäneet kollegat ehtisivät puhumaan. Puolentoista minuuttia siis eh, Euroopan unionin ja Kaakkois-Euroopan suhteesta vastaavan delegaation puheenjohtaja Kukaanille. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa ministeri tähän ulkoisen kokoukseen. Tästä laajentumisprosessista me tiedämme, että Puola on puhunut laajentumisen jatkamisen puolesta ja te, teidän ensimmäinen puheenvuoronne vahvisti sen. En voi olla samaa olen todella samaa mieltä, samaa mieltä teidän kanssa, kun te sanoitte, että että te olette eri mieltä niiden kanssa, jotka katsovat, että, että laajentuminen on näiden ongelmien lähde ja syy pikemminkin päinvastoin, ja te osoititte tämän tilastotiedoillanne. 2011 on se vuosi, jolloin voimme päästä eteenpäin laajentumisprosessissa kutsumalla Kroatian mukaan. Puola voi myös, Puola on myös puolelle kuuluu ansio tästä prosessista, mutta on useita maita, kuten Montenegro ja Serbia, johon te osittain vastasitte, mutta katson edelleen, että ponnistelut ja konkreettiset saavutukset noissa maissa pitäisi arvioida oikeudenmukaisesti. Ja tässä mielessä odotankin tuloksia neuvoston päätelmistä. Makedonia on odottanut liian pitkää mielestäni liitännäisneuvottelujen aloittamiseksi. Ja sitten meillä on maita kuten Albania ja Kosovo. Uskon, että nämä maat, ne, maat pitää, niitä maita pitäisi ainakin rohkaista tielle kohti Euroopan unionia. Herra ministeri, kysynkin, mitä neuvoston päätelmiä te henkilökohtaisesti pitäisitte tyydyttävinä laajentumisprosessin eteenpäin kannalta vielä yksi lause, puheenjohtaja. Me kaikki arvostamme sitten, miten Puola puheenjohtajakaudellaan pyrki saamaan omistamastaan tunnetumman Puolan puheenjohtajakausi on ollut äh, näkyvillä koko ajan ja se on ihan hyvä asia. Kiitos. Onorevole Kukan, onorevole Svoboda. Kiitoksia siitä Svoboda. Hän on Balkanin työryhmän puheenjohtaja ja valiokunnassa Puolitoista minuuttia. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Arvoisa ministeri. Kroatia esittelin ominaisuudessa voin taata teille positiivisen äänestystuloksen. 60 ääntä antaan jäsenyyden puolesta ja yksi tyhjä ja yksi vastaan, joten tulos on selvä. Joten kyllä sopimus voidaan allekirjoittaa. Ja mitä tulee Venäjä-esittelijän ominaisuudessa esittämään kysymyksiin, niin toteaisin, että Onko mahdollista, että kun VTO-jäsenyys on olemassa ja sopimus on ja huippukokous on järjestetty, niin onko mahdollista, että nyt saadaan uutta pontta tähän kumppanuus- ja assosiaatiosopimukseen Venäjän kanssa, koska minun mielestäni oli tärkeää päästä eteenpäin, eli aloittaa uudestaan tämän asian käsittely. Grazie, onorevole Svoboda, onorevole... Kiitoksia. Sitten Tanok, ECR-ryhmän koordinaattori puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ulkoministeri, voitteko kommentoida tätä laajentumista Länsi-Balkanin suuntaan, aivan erityisesti Montenegron näkymiä. Minä olen tässä suhteessa esittelijä. Millä tavalla voitaisiin lähikuukausina aloittaa neuvottelut ja kun, ja kun veto poistettaisiin Makedonian kohdalta, jotta voitaisiin avata nekin neuvottelut. Se on odottanut jo seitsemän vuotta, se on naurettavaa ja ja on täysin käsittämätöntä, mitä, millä, miksi emme voi mennä eteenpäin ää, integraatiosuuntaan. Ja toinen asia koskee Puolan, enemmänkin teitä Puolan puheenja- ulkoministerinä kuin puhe- neuvoston puheenjohtajana. On kysymys YKsta, josta mikä tällaisia toiveita teillä on siitä, että Kyproksen nyt neuvottelut saataisiin eteenpäin, kun ne ovat nyt jäissä. Ja totta kai oliko teistä paikalla, että voitaisiin luoda painetta Turkin suuntaan, joka on ollut aika jäykkä tässä suhteessa osoittaa, hyvän tahdon osoittamisessa Kyproksen ongelmassa? Grazie, onorevole Tannock, onorevole Kiitoksia sitten Brandner. Hän on vihreän ryhmän koordinaattori. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia ja tervetuloa arvoisa ministeri. Niin, Syyrian tilanteesta, siitä ei olla oikeastaan keskusteltu vielä laisinkaan, mutta mielestäni tilanne on hyvin hankala ja me tiedämme, että turvallisuusneuvostossa neuvosto blokkaa koko, neuvost, Venäjä blokkaa koko ajan ja täällä viitattiin jo VTO-jäsenyyteen Kysyisinkin, että eikö nyt pitäisi linkittää nämä kaksi asiaa toiseensa, että jos haluatte liittyä VTOhon, niin ehkäpä voisitte harkita ne Syyrian suhteen uudestaan. Muita vaihtoehtoja ei oikeastaan näyttäisi olevan painostuksen aikaan saamiseksi, mutta kyllä Syyrian suhteen Venäjä toimii nyt aivan järjettömällä tavalla, joten olisiko nyt paikka sanoa, että jos haluatte liittyä ryhmään, niin muuttakaapas asennettanne. Ja sitten Bosniaan liittyen, mitkä ovat suunnitelmanne? Meillä on syntynyt sellainen vaikutelma, että strategiaa ei ole olemassa ja Egyptin suhteen olen samaa mieltä kanssani. Kyllä me tarvitsemme joustavuutta maksujen vapauttamiseksi. Mutta kun katsotaan näitä lukuja, niin ne ovat aika lailla erilaiset. Tässä tarvitaan siis poliittista tahtoa myöskin paikan päällä. Tietenkin me tarvitsemme tätä eurooppalaista demokratiatukiohjelmaa riippuen siitä, että miten se käytännössä toteutetaan, ja siitäkin voidaan vielä keskustella, mutta me voisimme perustaa myöskin Anna Lind, mutta meidän täytyy katsoa myöskin tätä Anna Lind-säätiötä, jolla ei ole ruohonjuuritasolla juurikaan ollut kovinkaan suurta merkitystä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Arji Giorgio, puolitoista minuuttia. Ευχαριστώ Kirje vasi Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Lissabonin sopimuksen mukaisesti ulkopolitiikan toimivaltuus on siirretty korkealle edustajalle Rova Astonille. Haluaisin kysyä teiltä, mikä on loppujen lopuksi puheenjohtajavaltion rooli ja toimivalta tässä ja erityisesti Puolan puheenjohtajavaltion rooli, mitä tulee ulkopolitiikan harjoittamiseen. Millaiset yhteydet teillä on Rova Astoniin ja ottaako hän huomioon teidän kantanne? Onko teillä esimerkkejä siitä, kuinka ulkopolitiikka toimii näiden uusien toimivaltuuksien jakojen pohjalta? Toinen kysymys Nämä luvut, jotka koskevat äh, Turkin liittymisneuvotteluja, ovat nyt äh, lukossa. Mitään äh, lukuja ei ole nyt avoimina ja käsiteltävänä. Haluaisin kysyä, onko teille meille jotakin tiedotettavaa niin, että ymmärtäisimme, että EU ei ole tehnyt mitään myönnytyksiä Turkille verrattuna muihin ehdokkaisiin. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Adji Giorgio. Sitten Brock, hän on EPP-ryhmän koordinaattori puolitoista minuuttia. Puheenjohtaja, voin puhua lyhyemminkin. Olen äh, samaa mieltä siitä, äh, Puolan ulkoministerin kanssa siitä, että meidän pitää olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa demokratiakehitykseen näissä maissa. Me olemme Meillä on rahaa, mutta olemme surkeasti epäonnistuneet näissä ponnisteluissa, emmekä ole käyttäneet mahdollisuuksiamme. Tämä johtuu taas komission byrokratiasta, joka, joka katsotaan Kroatiaa tai Pohjois-Afrikkaa. Nyt olen kuullut, että, että voitaisiin uudelleen luo, lähdä esittää juridisia epäilyjä, jotka tulevat samalta suunnalta. Tuen teitä kernaasti että saadaan yhteisöratkaisu aikaan. Kuitenkin komissiossa jarrutetaan yhteisöratkaisua neuvoston suuntaan silloin, kun taas neuvosto ja parlamentti ovat selville, selkeällä linjoilla. Me olemme kuitenkin budjettivallan käyttäjiä. Me voimme tehdä päätöksen ja uskon, luulen, että meidän voimme voida tässä selväksi, että me voi, että että me voimme tietenkin panostaa miljardin näihin ihmisoikeusasioihin. Voisimme käyttää nämä mielekkäämmin tällaisen joustavan säätiön puitteissa kuin komission taholta. Ehkä pitäisi miettiä tätä ennen kuin te esitätte neuvostolle ratkaisua. Ainakin meidän ryhmämme kannalta tämä olisi sellainen tarjous, joka voisi johtaa eteenpäin. Ymmärsin myös Rova Brantneri tämän, tähän, tämän, kommentin tämän suuntaiseksi. Brock, onorevole eh, Palechkis. Kiitoksia. Sitten Palechkis, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ačiū, pirmininkė. E, gerbiamas ministrė, jūs kalbėjote apie... Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Puhuitte valko tilanteesta ja olen kanssanne samaa mieltä sen suhteen, että kun puhumme sanktioista ja kansalaisyhteiskunnalle suunnatusta tuesta, unionin taktiikka on oikea, mutta mitäs sanotte viisumihelpotuksista? Tiettyjä päätöksiä on jo tehty ja viisumihelpotukset voisivat lisätä kanssakäymistä kansalaisten kanssa, mutta olemme ilmeisesti vieläkin pattitilanteessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Preda, puolitoista minuuttia. Mulțumesc mult, domnule președinte. Două, două întrebări pentru... Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Kaksi kysymystä, kaksi kysymystä näihin äh, teille, kun te, teillä on se kaksi hattua tässä nyt. Äh, puheenjohtajavaltion edustajana kysyisin teiltä Islannista. Nythän meillä on val- hallitusten konferenssi 12. joulukuuta on se, kun tarkoitus pitää, ja kysyisin tästä, kuinka monta lukua uskotte, että tuossa konferenssissa voidaan avata? Toinen kysymykseni teille Puolan ulkoministerinä Transnistria. Muutama kuukausi sitten oli, kuultiin ääniä, jotka sanoivat, että, että näissä asioissa oltaisiin menty eteenpäin oltaisiin menossa eteenpäin, ja nyt olemme tarvinneet, että mitään edistysaskelia ei kuitenkaan ole. Oletteko te optimistinen tämän asian suhteen, vai miten te arvioitte tilanteen? Kiitoksia sitten Lisek, puolitoista minuuttia. nobody spoke Polish, I will do it my own language. Eh, no, kukaan ei ole täällä vielä käyttänyt puolan kieltä, joten minäpäs ryhdyn sen vaaliaksi. Niin, teitä ei varmaankaan yllätä, jos kysyn Georgiasta. Viime viikolla hyväksyimme vahvan esityksen, jossa vaaditaan Astonia toimimaan ponnekaammin Georgian tilanteen osalta, mutta Vuoristokarabahin merkityskin on suuri, kuten Moldovan ja Transnistrianinkin tilanne. Meidän täytyy toimia ponnekkaasti, jotta konfliktit saadaan tukahdetuttua tietyt eurooppalaiset ongelmat pitäisi ratkaista eurooppalaisella tavalla, joten oletteko sitä mieltä, että tunnelin päässä näkyy valoa? Voidaanko me, voisimmeko päästä eteenpäin ja vaihe vaiheelta ratkaista nämä umpikujaan ajautuneet tilanteet? Kiitoksia. Conclude. Kiitoksia. Keskustelun päättää edustaja Botskurt, puolitoista minuuttia. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk eh, drie vragen. Uh, niin, kolme kysymystä Afganistaniin liittyen. Ensinnäkin kyse on siis ulkosuuden hallinnosta. Tiedättekö, että Euroopan äh, ulkosuhdehallinto on laatinut, tehnyt ohjelman naisten asemasta ulkomaisissa äh, vankiloissa ja siitä, että näitä naisia ei voida myöskään äh, luovuttaa kotimaihinsa. Sitten Turkin tilanteesta on tärkeää, niin kuin sanoitte, että Turkki olisi lähempänä myöskin Euroopan energiaa turvallisuusprojektissa. Olen sen suhteen samaa mieltä, mutta kun puhumme energiasta ja äh, Turkin oikeuslaitoksen uudistamisesta, niin yksi keskeinen tehtävähän on se, että me emme pääse neuvottelemaan niistä otsakkeista, jotka riippuvat juuri tästä kysymyksestä eikä Kyproksen asemasta. Ja meidän täytyy siis todellakin saada taas uutta vauhtia näihin neuvotteluihin. Ja sitten kysyisin, että mikä on teidän näkemyksenne Bosnia-Herzegovinan tilanteesta? Minun mielestäni on tärkeää pitää Bosnia-Herzegovina tässä prosessissa mukana ja että tässä ei linkitetä Bosnia-Herzegovinan tilannetta liikaa muiden Balkanin maiden tilanteisiin. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana puheenvuoroministerille. Voitte puhua niin kauan kuin meillä on tässä vielä aikaa, eli noin 15 minuuttia. I'd like to thank Mr. Cook. Kiitän herra Kukania näistä ystävällisistä sanoista Puolan puheenjohtajakaudesta, joita me pidämme hyvänä ensi kuussa. Äh, Serbia saa aseman ja Montenegro. Montenegron kanssa aloitetaan neuvottelut Makedoniasta. Oli tämä toinen, tästä sitten kysymys, että milloin äh, se veto poistetaan neuvottelujen edestä Fyromin suhteen. Te varmasti yliarvioitte minun vaikutusvaltani ja mahdollisuuteni. En tiedä. Herra Svoboda ja suhteet Venäjään. Olen täysin samaa mieltä. Nämä kumppanuus- ja yhteistyösopimus, sen pitäisi olla pohjana tälle, näille suhteille, olen samaa mieltä. Muuten vaarana on, se, että puhutaan kumppanuudesta ja sen nykyaikaistamisesta, joka on ihan sitä, mitä se on pelkkää puhetta. Me ehkä yrimme, ymmärrämme e- vähän eri tavalla, mitä nykyaikaistaminen tarkoittaa. Me tarkoitamme yhteiskunnan nykyaikaistamista, sen instituutioita ja suhteita hallituksen ja kansalaisten välillä. Ja tois eräät Venäjällä saattavat ymmärtää tämän hyvinkin perinteisellä tavalla ikään kuin vain teknologian tasolla, eli lähinnä sotilasteknologian tasolla tapahtuvana, tapahtuvana nykyaikaistamisena, ja se on liian ahda, katseista. E, me haluamme kypsiä suhteita e, Venäjään, ja sen täytyy myös perustua meidän eurooppalaisiin, eurooppalaisiin turvallisuuskäsitykseen suhteessa Venäjään, sekä sotilasasioissa että energia-asioissa, kuten tiedätte, eräät eräät Venäjän naapurit, erityisesti pienet naapurit, edelleenkin kokevat historiallisesti perusteltuja huolia. Ja tästä syystähän esimerkiksi meidän kirjassamme Westervelen kanssa Provasterille painotimme sitä, että tämä suhde Venäjään riippuu siitä, että Venäjä ei lähde provosoimaan puolust- ei sitä mitään provosoivaa puolustuspolitiikkaa. Ja lausumat hypoteettisesta balistisen ohjusten käytöstä, niin kuin viime päivinä olemme kuulleet, se, tällainen ei ole suinkaan rakentavaa puhetta. Kypros. En ole optimistinen ja sanon vain, että se asiat menevät hyvin, ellei menevät paremmin. Ja kuten tiedätte, herra Tänök viime viikolta, että jonkin verran on, on löytynyt huolta suhteessa Turkin liittymisestä Turkin suhtautumisen Kyprokseen, kun Kyproksen puheenjohtajakausi on edessä, ja Kyproksen puheenjohtajakausi on sama kuin minkä tahansa maan puheenjohtajakausi. Syyria ja sen kytkeminen VTO olisi mukava, mutta en, en usko, että se toimii. En ole varma, että Venäjä on niin sitoutunut VTO-jäsenyydestä, että se tekisi myönnytyksiä tässä sitten muilla aloilla sen takia. No kauppahan on äh, äh ihan äh, luonteensa mukaan se on kaksiteräinen miekka enkä en ole varma, että tässä onnistuttaisiin. Sitähän on yritetty aikaisemminkin. Nyt toivon, että Venäjä muuttaisi kantaansa, koska Arabiliitto, Arabi, Arabiliittohan muuttanut kantaansa suhteessa Syyrian ja, ja paine Syyrian hallintoa kohtaan on lisääntynyt. Toivon, että voisin olla positiivisempi. Bosniasta No, se mitä voin sanoa, Puola tekee parhaansa. Meillä on sotilaskiintiökin Bosniassa, kun taas eräät suuremmat toimijat ovat vetäytyneet. Puolahan Puolalla on poliisikiintiö Bosniassa ja myös sotilaallista läsnäoloa. Ja niinpä uskon, että Puola kyllä toimii lupaustensa mukaisesti, kun taas ja meillähän voisi olla vakaampi tilanne Balkanin alueella. Toivottavasti voisimme tehdä kaikkemme vahvistaaksemme Bosnian valtion, valtion asemaa. Ja tässä hengessähän Puola tuki Bosniaa sen sijaan, että, että olisi itse ehdokkaana turvallisuusneuvoston YKssa. Ja se oli melkoinen uhraus tavallaan ystävyyden osoituksena Bosnian suuntaan. Herra Hansi Giorgio puhui tai kysyi suhteista eh, näiden puheenjohtajakausien ja taas toisella korkean eh, edustajan välillä. Mainitsin aikaisemminkin, että, että tästä on ennakkotapaus se, että oikealla eh, korkealla edustajalla olisi edustaja, edustajansa, joka oli tärkeä missio hyvinkin vaikeassa kysymyksessä, eli Pakistanin ja Afganistanin kohdalla. Ja uskon, että tällä tavalla pitäisi toimia ja olen myös johtanut kokouksia Uzbekistanin kanssa ja muidenkin maiden kanssa. Mutta sopi, sopimukset ovat jättäneet maalle sille vaikutusvaltaa muissa neuvostoissa, mutta, mutta meidän yhteinen päätöksemme on sellainen, on se, että me olemme meidän vaikutusvaltamme ulkoasianneuvostossa on vähemmän. Nyt meidän täytyy arvioida niitä uudistuksia, joita on tehty tähän mennessä, ja voitte odottaa muitakin, kir- muitakin kirjeitä eri maaryhmiltä lähi- lähiaikoina juuri tästä asiasta. Turkista useat, useatkin ovat esittäneet kysymyksiä. Minulle ei mitään hyviä uutisia, eikä huonoja uutisia, mutta niin kuin tiedän, tämä vaatii konsensusta – ja sitä ei löydy. Jos ymmärsin Brokin oikein, kyllä, meidän täytyy, meidän täytyy muuttaa tapoja käyttää suuria budjettilinjoja ihmisoikeusasioissa ja demokratia-asioissa, mutta ulkosuudenhallinto Eh, siinä ei puhuta mistään sellaista summasta kuin mistä te puhuitte. Eh, meidän täytyy eh, aloittaa pienestä, jos me haluamme onnistua, mutta voisimme ehkä asettaa, esittää hyvän esimerkin, millä tavalla voidaan toimia nopeasti ja hyvin. Ehkä se on esimerkki muille toimielimille myös. Herra Paletskis kysyi viisumijärjestelyjen helpottamisesta valko suuntaan. Olen samaa mieltä kysymyksen hengestä että meidän ei pitäisi rangaista valko kansaa siitä, mitä hallinto ja viranomaiset valko tekevät. Mutta totta kai viisumipolitiikka on suvereniteettiin kuuluva asia suverenin valtion kohdalla on aika vaikeaa tehdä, se on oikeastaan mahdotonta tehdä mitään. Ja para, se on oikeastaan paras näyttö siitä, että me olemme allekirjoittaneet ja ratifioineet sopimuksen Puolen ja valko välisestä liikenteestä, joka on sopusuunnassa EUn säädösten kanssa. Se on ratifioitu Puolassa ja se on ratifioitu kaikille myös valko mutta presidentti Lukashenka on ratifioinut ja pannut sen jälkeen mappiööhön. Entäs sitten? Mitä siinä voi tehdä? Ja mitä taas tulee olen tehnyt mitä voin. Minä olen alentanut hintaa ensin ja sitten ja poistunut maksut Puolan kansallisilta viisumeilta suhteessa valko -Venäjä. Ja viisumeiden kysyntä on noussut 400 prosenttia. Mutta mitä taas tulee Schengenin viisumeihin, tähän vaaditaan valko viranomaisten kanssa, kuten on ymmärtänyt, komission ehdotukset eivät ole kohdanneet vastakaikua valko taholla. Et vaikkakin me olemme yrittäneet olla rakentavia, valko on edelleenkin vaikea kumppani. On Iceland, uh... Islannista me neuvottelemme. Olemme avanneet viisi lukua ja uskomme, että pystymme saamaan päätökseen kolme kutakuinkin saman tien. Ja Transnistria, oikein hyvä kysymys, koska tämä on yksi jämähtänyt pa- paikalle jäämähtänyt konflikti, joka pitäisi saada hoidettua. Te voitte kuvitella tämän polun mielessä. Moldova, Moldova, Moldova on hyvin en, äh, ponteva maa, ja tähtää Euroopan myönteisiin uudistuksiin. Meidän pitäisi arvostaa Moldovaa tästä. Uskon, että meidän pitäisi pitää kiinni siitä politiikastamme Meshevin aloitteen suhteen. Meidän pitää saada Venäjä, että se suhtautuu vakavasti herra Smirnoviaan ja Transnistriaan ja silti, näin, on näin ollen uskonkin, että se on testitapaus Venäjän kannalta siitä, miten halukas ja pystyvä Venäjä on ratka- ratkaisemaan tämän asian. Ja uskon, että meidän pitäisi tiivistää strategista vuoropuheluamme äh, Ashtonin ja Lavrovin kesken edellyttäen, että tulos, tuloksia löytyy. Ei pelkästään tällaisia, että avataan muodollisesti dialogi. Meillähän on se dialogi, mutta dialogin täytyy johtaa johonkin. Ja, ja Transnistria on pieni alue. Sen kuitenkin se voi kielteisesti vaikuttaa Moldovan ja Ukrainan vakauteen ja, ja tämä vaikutus voi olla huomattava ja siksi me tarvitsemme Venäjän apua ja tukea ja meidän täytyy jatkaa meidän täytyy edelleenkin osoittaa Venäjän ja Ukrainan viranomaisille, e, että, että status quo ei ole hyväksyttävissä. Onnittelen äh, mietintöni johdosta herra Lisek. Toivottavasti voisin olla optimistisempi näistä paikalle jämähtäneistä konflikteista, mutta ymmärtän, että mitä tarkoitan että nykyisessä tilanteessa Venäjän ja Georgian suhteen minusta on vaikea olla optimistinen, koska ei ole pelkästään kysymys kahdesta valtiosta, se alkaa olla henkilökohtaista. Mutta EU-tasolla meidän pitäisi tehdä kaikki mahdollinen ja esimerkiksi eu seurantamissio siinähän sen hän on puolueellinen kenraali. Afganistan, maa lähellä sydäntäni, niin olen ollut siellä 25, 25 vuoden aikana. Toteaisin, että Afganistanista meillä on pulma, dilemma edessämme. No nyt tilannehan, naisten tilanne Afganistanissa on tietenkin ei ole sopusoinnussa meidän standardiemme kanssa. Toivon, että olette samaa mieltä meidän kanssani siitä, että on, on, se on kuitenkin parempi kuin milloinkaan aikaisemmin eh, Afganistanin historiassa. Ja totta kai paljon parempi kuin Talibanin aikana, josta, josta, me, josta Afganistan pääsi eroon. Mutta meillä on oikeastaan kaksi filosofista konseptia Afganistanin suuntaan, jotka ovat ristiriitaisia. Ensinnäkin me haluamme kunnioittaa vähemmistöjen mielipidettä ja afgaanien omaa näkemystä, esimerkiksi Shia-vähemmistön mielipidettä, mutta kohta kaksi me haluamme absoluut nämä standardit, ihmisoikeusstandardeja ja, me hal- ja naisten kohtelu pääsee menee eteenpäin, mutta mitä afgaanit itse ja eräät vähemmistöt Afganistanissa haluavat niitä oikeuksilta ja oikeuksien rajoittamiselta, joka on meistä aika erikoinen juttu. Ja tämä on periaatteellinen asia. Minusta Afganistan on mennyt valtavasti eteenpäin. Ja kuka tahansa, kuten minä, joka on ollut käynyt siinä maassa 25 vuoden aikana, ymmärtää ja arvostaa tätä. Noin 25 vuotta sitten Afganistan oli jostain niin kuin tasolla 1300-luvulla ja eräillä alueilla Afganistanissa taso oli todellakin kaukana. Meidän, taso, meidän pitää kiiruhtaa, mutta meidän pitää myös arvostaa sitä valtavaa eteenpäinmenoa, joka siellä on tapahtunut. Luulenpa, että olen Bosniaan jo vastasin aikaisemminkin. Luulen, että voitte olla vakuuttunut siitä, että mitä tulee naisten kohteluun niin Rova Ashton on erityisen aktiivinen tässä ja on, on, on tiukka tässä asiassa. Olen nähnyt hänet in action. Bene, grazie signor Ministro, è stato un incontro. Hyvä, kiitoksia herra ministeri. Tämä oli erittäin hedelmällinen tapaaminen ja tiivis mielipiteinen vaihto alkoi tänään ja jatkaa, jatkuu seuraavina kuukausina. Olemme olleet hyvin kiinnostuneita, niin kuin olette huomanneet eh, tästä teidän työstä, niin haluamme myös tehdä yhteistyötä kanssanne, jotta voimme tukea teitä teidän arkaluontoisissa tehtävissänne. Haluaisin kiittää teitä vielä ja tapaamme pian sitten, kun tilanne kehittyy. Haluaisin muistuttaa kollegoita, että kello 11.30 tällä on mm, tässä salissa mukana puhemies Buzek ja tuolla järjestämme Saharov-palkinnon konferenssin. Siellä on aikaisempien vuosien palkinnon saajia mukana ja aiheena on ihmisoikeuksien puolustaminen. Tänään illalla on loppuseremonia tuolla Palais de beaux rakennuksessa. Seuraava kokous on 29. marraskuuta kello 14. Kiitoksia ja mukavaa päivää.